Juurivaliokunta on ilmoittanut, että unkarilainen tuomioistuin Chaba Molnarin tapauksessa lopetti tapauksen käsittelyn, joten tuo parlamentaarisen koskemattomuuden poistamista koskeva menettely on nyt lopetettu.